Colleagues, may I ask you... Kollegat, voisitteko istutua. Let's start. Aloitetaanpa. Näin tiiviitten kuulemisten jälkeen on ollut kuulemisia ja äänestyksiä. Ja niin nyt päästään normaalipäiväjärjestykseen. Voidaanko esityslistaa hyväksyä? Kiitos. puheenjohtajan ilmoitukset, koordinaattoreiden päätöksiä. Yksi. Koordinaattorit tukivat ehdotusta järjestää epävirallinen kuuleminen EFRAKin puheenjohtajan ehdokkaiden osalta. Ja sitten valiokunnassa on äänestys. Hyväksymä Alden pyynnönkin huomioida sukupuolitasa-arvo. Muodollisesti haluaisin todeta komis- valiokunnalle, että nyt halutaan luettelo nimistä, ei vain yhtä nimeä. Toiseksi, mitä tulee niin kertomuksen komission roolista kansainvälisessä luottojärjestelmässä, rahoitusjärjestelmässä me tuimme, että etenemme viivästyksitte ja hyväksymme lavuvaltuutuksen enin mietintö komission roolista kansainvälisessä rahoitus- ja rahasääntelyn elimissä. Kolmanneksi koordinaattorit pyysivät, että sihteeristö valmistaisi ja lähettäisi kiireellisesti kirjeen puheenjohtaja Junckerille liittyen varapuheenjohtajien ja komission jäsenten suhdesta meidän revirillämme, niin ikään koordinaattorit arvioinnin kuluessa halusivat, että laaditaan toinenkin kirje. Kirjeet on laadittu ja nyt on vastauksetkin saatu molempien valiokuntapuheenjohtajilta herra Junckerilta. Seuraavaksi meillä on e-committee-välineet käytössä. Näin voidaan uuden aikaista tiedon välittämistä ja asiakirjan toimittamista jäsenille henkilöstölle voidaan vähentää paperin käyttöä valiokunnan työssä. E-committee on tarkoitettu nimenomaan intraverkossa käytettäväksi. Siellä on kaikki tarvittava tieto valiokunnan työstä varsinkin miten voidaan tarkastella delegoituja säädöksiä ja täytäntöpano määräyksiä silloin, kun on kyse toimenpiteistä, jotka ovat jotenkin meille olennaisia. E-meeting kattaa vain esityslistat ja kokousasiakirjat. Välineitä tullaan esittelemään lähitulevaisuudessa valiokunnassa. Ja sitten vielä toteaisin, että kolmikantaneuvottelutkin on käynnistetty Ensimmäinen liittyy rahanpesun torjuntaan ja nopean rahansiirtoon. Se järjestettiin viime torstaina 9. lokakuuta. Valtuutus teknistä työvetäkin on annettu tässä asetuksessa, kuten myös rahanpesun torjuntadirektiivissä. Keskustelun seuraavista aiheista omistajuus, suoja, riskinarviointi kansallisen lainsäädännön täytäntöpanon toteuttaminen ja yhteistyö oikeudellisesti kolmas kolmita neuvottelu estetään tiistaina marraskuun 4. päivä iltapäivällä kello 15.30 huomenna jatkamme työtä pitkän aikavälin rahoitusrahastosta ensimmäinen 30 neuvottelu, poliittiset ryhmät ovat vahvistaneet tai nimittäneet omat esittelijänsä esittelee kansanmuodosta Alan Lama Suur SDstä, Jakobov, Sharif Kamal Alde, Linda Bakker, Rodriguez, Rubio Vasquez, Green EFA, Philip Lambert, EFDD, we don't have. EFDltä ei ole vielä nimeä saatu. Lisäksi päivämääräkin oli lukkuun, lukkoon 30. lokakuuta ja marraskuussa ja joulukuussa. Lopuksi pankkiunionin työryhmästä koordinaattorit sopivat, että pankkiunionin työryhmä ottaa kontolleen ensimmäis, edellisen SSN työryhmän tehtävät ja SRM-työ jatkuu siellä ja siellä on 50 jäsentä. Kokoonpano noudattaa don'tin sääntöä. Jäsenien nimet voidaan ilmoittaa sihteeristölle työryhmän jäsenyyksien osalta. Siis 15 Tämä saadaan myös kirjallisesti. Koordinaattorit hyväksyivät myös päivitetyt suuntaviivamme, joka liittyy delegoituja ja täytäntöpanotoimenpiteiden seurannasta. Suuntaviivat toimitetaan jäsenille tänään ja ne ovat käytettävissä myös e-komitti työtilassa. Good. Now we have to approve our... Nyt hyväksytään kokouskalenterin luonnos ensi vuotta varten. Kohta kolme esityslistalla. Tämä on teidän asiakirjassannekin. Voimmeko hyväksyä luonnos kokouskalenteriksi? Kyllä, kiitos. Sitten menemme kohtaan neljä esityslistalla. Tilannekatsaus liittyy tietysti Euroopan keskuspankin valtuuksiin kerätä tilastotieto. Minä olen siinä esittelijä. Eli voinkin nyt aloittaa tämän esityksen. Olen kovasti kiitollinen keskuspankin suosituksesta muuttaa asetusta 253.398. Sen tarkoituksena on huomioida uudet valvontatehtävät, joita EKPllä on Kuten kaikki tietävät, tämä liittyy vakavaraisuusvalvontaan luottolaitosten kohdalla. EKP, kuten tiedämme, saa valvontatehtävä täysimittaisesti asetuksen nojalla tämän vuoden marraskuun 4. päivästä lukien, jotta voidaan huomioida nämä uudet tehtävät. EKP on esittänyt muutoksia asetukseen vuodelta 1998 kolmessa kysymyksessä. Ensinnäkin EKPn oikeus käyttää luottamuksellisia tilastotietoja, kun se harjoittaa uutta vakavaraisuusvalvontatehtäväänsä tarkoituksenaan minimoina raportointivelvoitteita niin, että samaa tietoa voitaisiin kerätä vain kerran. Toiseksi, niin että voitaisiin välittää luottamuksellisia tilastotietoja EKPJin puitteissa tarkoituksena suorittaa nämä tehtävät vakavaraisuuden osalta – kun on kyse EKPJin jäsenistä. Ja kolmanneksi niin, että voitaisiin luottamuksellisia tilastietoja luovuttaa EKPltä jäsenvaltioiden viranomaisille ja unioninkin toimielimille, jos ne ovat vastuussa luottolaitosten valvonnasta, markkinarakenteista tai rahoitusjärjestelmän vakaudesta unionin tai kansallislainsäädännön nojalla. Ja myös EVMn osalta, Euroopan vakausmekanismin osalta esittelijä kun olen, tämä on muuten kuulemismenettely, niin esitän, että tuemme EKPn ehdotusta, mutta kaksi muutosta esittäisin. Ensimmäinen on vähäisempi mielestäni, lähinnä tekninen luonteeltaan. Rajoitetaan uusi valtuutus luottamusten tietojen luovuttamiseen ainoastaan, kun se on tärkeää uuden valvontatehtävän kannalta, ja se koskisi vain EKPtä eikä EKPJtä. Nimittäin nimenomaan YVM-asetuksen nojalla on kyse EKPstä eikä EKPJstä, joka nämä valtuudet saa. Ja toiseksi, mikä on merkittävämpää, jotenkin tasapainotetaan luottamuksellisen tiedon antamista muille viranomaisille niin, että vaaditaan, että vastaanottomat viranomaiset ryhtyisivät kaikkiin sääntelyyn ja hallinto teknisiin ja organisaatioihin toimiin, että voitaisiin taata, että fyysisesti luokset voidaan suojata luottamuksellisia tilastotietoja. Tämmöinen vaatimus on toteutettu 2009 EKP-jäsenten osalta, kun ne saavat luottamuksellisia tilastotietoja Euroopan unionin tilastojärjestelmästä. Eli nyt tämä huomioitaisiin siis kun se kerran jo asetuksessa on muutenkin, että yleisesti määriteltäisiin vaatimukset, kun käsitellään luottamuksellisia tietoja. Lisättäköön, että tässä on vielä yksi kysymys, joka liittyy myös yhteen jäseneemme, niin että huomioitaisiin YVMssä elimet, joilla on oikeus saada tietoja Totta kai tämä nyt liittyy käsittääkseni EVMn rooliin, että annetaan tukea. Mutta kun ajatellaan EVM erityisluonnetta, niin tällä halutaan taata, että tätäkin mietitään, vaikka esittelen tätä käsitellyt suoraan. Valiokunnalle kertoisin myös, että pari sekuntia sitten saimme komission lausunnonkin. Lausunto on samansuuntainen kuin minunkin mietintöni, eli tässä vahvistetaan vaatimuksia tarjota suojaa luottamuksellisille tiedoille. Komissio ei mitään muutoksia ole esittänyt tekstiin, mutta harkinnassa on ehkä pidemmällekin kuin esittelijä kun tässä pyritään selvittämään vaatimuksia luottamuksellisten tietojen suojelemiseksi. No, totta kai mielenkiintoista käydä keskustelua komission kanssa, miten he aikovat täyttää nämä tiukimmat vaatimukset. Tässä pääsisältö mietinnöstä ja nyt varjoesittelijät. Burkin Balz. Herr Vorsitzender, ich kann es Kiitos paljon puheenjohtaja. Voin puhua melko lyhyesti. Tuen todella tehtyjä ehdotuksia, puheenjohtajan ehdotuksia ja tässä tapauksessa siis myös esittelijän, joka liittyy luottamuksellisiin tietoihin. Kuitenkin haluaisin tuoda esiin tietyt varaumat siinä, miten paljon tietoa – EKP voi lopulta pyytää. Uskoakseni olisi tärkeää huomioida, että suhteellisuus on tärkeää tässä, erityisesti kun ajatellaan viimeksi kuluneiden vuosien uutta lainsäädäntöä, mutta myöskin tässä pitäisi siis ajatella suhteellisuusperiaatetta. Lopulta on huomioitava se, ettei tästä tietojen keräämis- ilmoittamisvelvoitteesta tule liian suuri erityisesti PK-yrityksille. Pitäisi estää se, että vaaditaan tietoja usealta eri taholta, eli ne päätökset, joita direktiiveissä on tehty, ovat sellaisia, joita pitäisi kunnioittaa myös EKPn puolelta. Mutta kaiken kaikkiaan tuen sitä, mitä puheenjohtaja juuri sanoi. Kiitos oikein paljon. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi ECRn puolesta varjoesittelijämme. Onnittelut muuten varapuheenjohtajamme. Hänet on, on nimitetty Belgian valtiovarainministeriksi, kun on Ekonin varapuheenjohtaja, niin se luo uusia tilaisuuksia. Yksi komission jäsen on tullut ja valtiovarainministeri perään. Kuulemma edellisellä kaudella oli ulkoministeri ja valtiovarainministeri Espanjasta ja Maltalta. Onnittelut varapuheenjohtajalle. Herra van Overfeld ei puhu, vaan Rova Kei. Thank you, and I... Kiitos. Enkä voi tätä uuden Belgian valtiovarainministerin kenkiä. Yritän kuitenkin sanoa tästä pari sanaa, koska tämä mietintö on helppo asia. Olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä puheenjohtaja esittelijänä on ehdottanut. Tämä helpottaa standardoituja formaatteja, tämä helpottaa pk-yrityksiä tarjoamaan yhden datajoukon kaikille säätelijöille, mikä helpottaa tiedon kulkua myöskin EKPn valvontamekanismissa. Ja e, se on myös EKPlle e ja muille valvojille helpompaa. Tämä on välttämätön askel toimesta täysin, ja siinä se. Kiitos. Allesta Cora Van Nieuwenhuisen. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Alde on samaa mieltä, tukee ehdotusta. Tarkistuksenne liittyen minulla on pieni kysymys toista tarkistuksesta tarkistuksen vuoksi. Yhdessä viimeisimmistä lauseista sanotte, että välttämättömien toimien ottamiseksi täytyy varmistaa, että luottamuksellinen tilastotieto on fyysisesti ja loogisesti soitu. Mitä tämä sana looginen tekee tässä versiossa? Thank you. Kiitos. Vastaan loppupuheenvuorossani seuraavaksi Marisa Matias, GUE. This is not here. Ei ole paikalla. Onko Guella joku, joka tästä haluaisi jotain lausua? Selvä. Vihreät. Jos. Uh, eh, Mr. Giggle is unfortunately not in the room. Giggle ei ole valitettavasti paikalla, joten emme puhu. Thank you. Kiitos. EFD. EFFD. considered it. We don't think it'll make a great me olemme katsoneet tätä, tuskin tämä hirveästi vaikuttaa suuntaan tai toiseen. Meillä ei ole paljonkaan muuta sanottavaa. Okei. Okay. Selvä. Jos kukaan ei halua sen enempää sanoa, voimme päätellä tämän käsittelyn. Kiitos varjoesittelijöille heidän puheenvuoroistaan. Ymmärrän toki toissijaisuudenkin, jonka herra Baltz otti esille. Mietimme sitä, odottelemme tarkistuksia siihen mitä Alde sitten kysyi, me otimme määritelmän 8a-artiklasta asetuksessa, jota nyt muutamme. Standardimääritelmä sieltä siis. Näin voidaan taata samat takeet, kun on käytössä muissakin osissa asetusta. Kiitos voimme päättää tämän käsittelyn määräaika tarkistuksen jättämisellä on 17. lokakuuta puolelta päivien. Niitä tar- käsitellään 3. ja 4. marraskuuta. Äänestys toimitetaan 11. marraskuuta ja vahvistetaan marraskuun kakkosessa täysistuntoäänestyksessä. Sitten kohta viisi esityslistalla. Tämä on toinen kuulemis mietintö Tämä on vähän painokkaampi asia, nimittäin Euroopan keskuspankin valtuudet määrätä seuraamuksia. Esittelijänä on uusi Belgian valtiovarainministeri, eli ECR-ryhmä. Onko joku jo teiltä löytynyt korvaamaan hänet? Olkaa hyvä, Rova Kay. Mr. Chairman, and I beg people's... Kiitos, puheenjohtaja pyydän anteeksi, koska en tunne tätä asiaa niin hyvin kuin jos esittelijä olisin. Mutta noihin kenkiin ehkä pari, pari tunnin sisällä joudun astumaan joulupäivän että pääsen vauhtiin, kuun ensi kerralla käsittelemme tarkistuksia. Esittelen teille mietinnön ja tulokset tuollaisen esittelen Johan Ovefeltin laatimana. Hän on Eurogroup-ryhmän kokouksessa. Hän käsittelee näitä kysymyksiä, mutta eri hattupäässä. Toivotamme hänelle hyvää ly- Kyllä, Nyt hän on aina toisella puolella suhteessa siihen, mitä käsittelemme. 2013 marraskuun neljäs päivä komissio ehdotti yhteisen pankkivalvontamekanismin euroalueella. Tämä, tämä yhtenäinen valvontamekanismi astui voimaan ja mekanismi on täysin toiminnallinen tämän vuoden marraskuussa. Otan huomioon, että SSM-asetus laajentaa EKPn sanktio-oikeuksia näyttää välttämätöntä täydentää neuvoston asetusta sen mukaisesti. Esittelijämme on pitkälti samaa mieltä EKPn suostuksen kanssa, mutta hänellä on muutama lisäehdotus parlamentille, jotta luotaisiin yhteisen eheämpi valvontamekanismi. Erityisesti Van Overfeld ehdottaa kolmea päämuutosta. Ensinnäkin SSM-asetuksen mukaisesti ja parlamentin toistuvien vaatimusten mukaisesti, jotka EKP-vuosikertomuksessa on esitetty. esiteli haluaa lisätä EKPn päätöksenteon seurattavuutta. Hän ehdottaa, että EKP yleissääntöisesti velvoitettaisiin, kun se asettaa sanktioita liittyen sekä EKP-asetuksia päätöksiin liittyviin rikkomuksiin että EKPlla sanotaan sekä ei-hallinto ja hallinnollisella alueella ja riippumatta siitä, onko tehty vetomus tästä päätöksenteo, tämä päätöksenteko pitäisi tehdä seurattavaksi kummassakin tapauksessa silloin, kun päätöksen välitön julkaiseminen ei ole asianmukaisesti, kun esimerkiksi päätös vaarantaisi esimerkiksi rahoitusmarkkinoit tai ei noudattaisi oikeasuhtaisuusperiaatetta, niin esittelijä antaa EKPlle tällaisten päätöksen julkaisuun lisäaikaa. Hän kuitenkin uskoo, että näissä tapauksissa pitäisi olla mahdollisuus Euroopan parlamentille toimia ja tämä valiokunnan työvaliokunnalle pyytää luottamuksellisia keskusteluja näistä päätöksistä EKPn kanssa. Hän pyytää edelleen täyden tietojen julkaisemisperiaatteen noudattamista, eli äh, tietyn ajan jälkeen tieto julkaistaisiin ja kaikki rajoitukset poistettaisiin. Hän ehdottaa kolmea vuotta ja EKP pitäisi jälkikäteen oikeuttaa välittömän julkaisun periaatteesta tehdyt poikkeukset. Toisekseen esittelijämme vaatii ehdotonta selkeyttä sen suhteen, kuka on viime kädessä pätevä tekemään rikkomusmenettelyihin. Hän mietinnössään suosittelee, että kommenttiketju määriteltäisiin suorasanaisesti artiklan 1a mukaisesti EKPn suosituksissa. Ja lopuksi ja kolmanneksi esitteli ehdottaa, että hallinnollisten sanktioiden aikarajaa muutettaisiin EKP on, eh, haluaa hallinnollisten rangaistusten raukeaa viiden kuluttua rikkomuksen jälkeen rikkomusmenettelyissä, mutta perehdyttyämme johonkin tapa, tapauksiin, juttuihin, joita on, voimme todeta, että voi olla ongelmaista monimutkaisissa jutuissa, koska rikkomuksen ää, osoittaminen saattaa kestää vuosia jossakin tapauksissa. Tämän esittelijä ehdottaa, että takaraja alkaa juosta päätöksen tekemisestä äh, rikkomusmenettelyn aloittamisesta siis, eikä siis päivästä, jolloin rikkomus olisi sattunut. Ja, ja myöskin saattaa tarvita äh, pitempiä takarajoja, äh, aikarajaa sitten kompensoitavasti lyhennettäisiin viidestä vuodesta kolmeen vuoteen päivämäärä alun muuttuessa – hän myöskin määrittelee, minkä EKPn toimien pitäisi katsoa aikarajan juoksun keskeytyvän, mutta tämä pitäisi tapahtua vasta vakavan harkinnan jälkeen. Joten esittelen Johan Overfeltin laatimaa mietintöä ja kuuntelen erittäin tarkkaan kommentteja, joita varjot esittelevät, koska todennäköisesti edistän tätä paperia hänen puolestaan. Thank you. Kiitos. Sitten varjoesittelijät. Markus Ferber, kansanpuolue. Kiitos paljon. Kovasti pahoittelen, että esittelijä ei ole täällä enää mukana, mutta nyt hänellä on ainutlaatuinen mahdollisuus toteuttaa myös neuvostossa tässä esittelemien asioita, kun kyse on lopulta neuvoston asetuksesta. Me olemme kuulemismenettelyn kautta ainoastaan mukana joten suositukset, joita me ehkä esitämme, eivät ole sellaisia, että neuvoston on hyväksyttävä. Sanoisin tämän menettelytavasta aluksi. Ensin sanoisin, että tässä mietinnössä on erittäin järkeviä ajatuksia aikatauluista. Esimerkiksi en halua puhua nyt kaikista yksityiskohdista, mutta erittäin järkeviä ajatuksia siellä on mukana, kun EKPn ehdotuksessa todella voisi käydä niin, että tämä rikkomus raukeaa, jos vasta myöhään huomataan, että tällainen ongelma tai rikkomus on. Tukisin tätä ajatusta, jota esittelijä on ajanut. Toivon, että tämä neuvosto saatetaan hyvin myös vastaan. Mutta se, mitä minä olen kuullut neuvostosta, ainakin antaa ymmärtää, että kuljemme oikeaan suuntaan. Toivon myös, että Ehkonin puheenjohtajisto tässä tulee myöskin kuulluksi en tiedä, auttaako tämä meitä saman tämän kuultavaksi. Sanoisin tämän nyt ihan sivuhuomiona. Kuitenkin on tärkeää, että meillä on riittävästi tiedonvaihtoa tässä, koska minusta tärkeää on vielä se, miten kansalliset valvontaviranomaiset pystyvät täytäntöönpanemaan näitä seuraamuksia. Jos ajatellaan, mitä päätöksiä EKPstä on tehty, niin on katsottava vielä tarkkaan sitä, onko riittävästi huolehdittu nyt siitä, että EKPn määräämät seuraamukset tulevat toteutettua oikein ja että kansalliset valvontaviranomaiset kunnolla valvovat tätä. Tämä on ongelma tässä meidän rakennelmassamme. Lisäksi minä pohtisin vielä avoimuussääntöjä, joita esittelijä ehdottaa – lähtisin siitä, että hän uudessa tehtävässään on tässä hiukan maltillisemmalla linjalla. Meidän pitäisi kyllä tässä olla tarkkana siinä, ettei liian aikaisin julkaista EKPn tekemiä päätöksiä. Yleensähän, yleensähän valitetaan siis ihan normitapauksessa näistä seuraamuksista. Ja siksi mielestäni tästä velvoitteesta julkaista nämä tiedot on vielä neuvoteltava, jotta löydetään hyvä kompromissi. EKPn ehdotus ei mene kovin pitkälle. Esittelijän ehdotus taas menee mielestäni hiukan liian pitkälle, joten ehkä kultainen keskitie löytyy jostain puolivälistä, mitä tulee näiden tietojen julkaisemiseen, kun emme halua tai meidän ei pitäisi päätyä tilanteeseen, jossa rangaistaan kaksinkertaisesti – niin, että kun aikaisessa vaiheessa julkaistaan ja jos kävisi ilmi, että nämä ovat vääriä seuraamuksia, niin silloin on kuitenkin saatu rangaistus jo markkinoiden kautta. Eli nämä ovat kysymyksiä, joista meidän pitäisi vielä keskustella, jotta löydämme sopivan tasapainon. Muuten mielestäni esittelijä on luonut hyvän perustan, jonka pohjalta voimme tehdä edelleen työtä. Kiitos paljon. Kiitos. Seuraavaksi SD-ryhmästä Kostas Madrides. Thank you, Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Mekin onnittelemme esittelijää uudesta nimityksestä. Meillä on kaksi kommenttia. Y- yhden kollega EPP-ryhmästä otti jo esille. Se liittyy tarkistuksen 3a. Meidän mielestä tarkistus 3a ei ole neuvoston asetuksen numero 1024 mukainen, erityisesti artiklan 9 mukainen, joka on erittäin selkeä ää, valvonta tutkintaoikeuden mukaan. On selvää, että nämä ovat EKPllä, eikä eh, ole mahdollista siirtää näitä oikeuksia millekään kansalliselle elimelle. Toinen kohta ei ole erimielisyys, mutta huolenaihe kuitenkin. Ajatellaanpa vaikka tarkistusta kuusi. Tämä liittyy siihen, mitä joku voi antaa lisämerkitystä ilmaiselle päätös, joka vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakauden tai joka on, ei noudata oikeasuhtaisuusperiaatetta. Ajatellaanpa rahoitusmarkkinoiden vakautta. Meidän huolenaiheemme on, josko todellisissa tilanteissa tämä harkintavalta voi toimia joitakin pankkeja vastaan, pieniä pankkeja vastaan ja voiko se suosia isoja pankkeja tämän liian iso menemään konkurssin periaatteen mukaisesti. Tämä on meidän huolenaiheemme. Siinä se. Thank you. Kiitos. Alden puolesta Kora. Thank you, Mr. Chair. Uh, on behalf of the ALDE... Kiitos puheenjohtaja. Alden nimissä haluaisin myös pyytää, että lähetätte viestin herra Fanoverveltille ja onnittelette sitä, että hänet nimitettiin Belgian valtiovarainministeriksi. Tästä mietinnöstä sanoisin, että taidamme olla herra Ferberin kanssa samaa mieltä siitä, että kollega on löytänyt ihan fiksuja ratkaisuja tässä, mutta meillä on vielä joitain kysymyksiä avoimena. Näiden hallinnollisten seuraamusten julkaisemisesta esitettiin, että julkaistaisiin täysin kolmen vuoden kuluttua ja sama koskee hallinnollisia seuraamuksia. Haluaisimme vähän yksityiskohtaisempia syitä sille, miksi on valittu juuri kolme vuotta. Olisikohan tästä jotain lisää sanottavaa? Toiseksi ehdotetaan EKPlle tällaista ex post velvoitetta kertoa syistä. Ja no selvä, tämä kerrotaan jälkikäteen, mutta missä muodossa, miten siis? Se olisi kysymyksemme. Ja sitten määräajat. Esittelijä ehdottaa, että viiden vuoden kausi lähtee siitä päivämäärästä, jolloin tehdin aloite rikkomusmenettelyn osalta, eikä päivämäärä, jolloin se alkaa. Ehkä hän voisi myös selittää, tai seuraava esittelijä voisi selittää, miksi on valittu tällaiset määritelmät päivämäärille, eikä samoja, jotka alkuperäisessä ehdotuksessa olivat mukana. Tämä koskee myös viimeistä ehdotusta, että vähennetään, lyhennetään tuota aikaa viidestä vuodesta kolmeen, jotta voitaisiin tasapainoittaa näihin muihin määräaikoihin, joita hän ehdotti. Tässä tämä, kiitos puheenjohtaja. Kiitos kuesta. Ei ole ketään paikalla vihreät. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Meillä on muutama pikemmin tekninen huomio kollegan suunnille, mutta vähän eri tavoitteisiin liittyvä. Meistä on tervetullut, että esittelijä liittää tämän ää, äh, juttujen monimutkaisuuteen liittyvä vanhentumisajan tarkistussa 5 ja 6 esittelijä toteaa, että monimutkaisten juttujen ää, äh, havaitseminen kestää pitkään ja viisi vuotta äh, ei riitä valvontatarkastuksiin, mutta tuo tarkistus ei ole meistä hyvin muotoillut. Meistä olisi parempi muuttaa tuo yhden kauden, vuoden kausi, kolmen vuoden kaudeksi ja poistaa tämä viiden vuoden raukeamisaika. Teemme siihen liittyvän tarkistuksen. Tarkistuksessa yksi ja kolme. Esittelijä ottaa kolmen vuoden lykkäyksen hallinnollisten seuraamusten julkistamisesta, mutta kun artiklan yksi A3 kohta sanoo, että hallinnollisten ja julkistaminen noudattaa yhteisön lainsäädäntöä ja meistä he pitäisi SSML antaa poikkeusta. Kuten sanoin, tulemme tekemään muutaman kirjallisen tarkistuksen. Ensimmäinen muuttaa tämä rikkomusmenettelyn aloittamisen alkamispäivämäärää ää, yhdestä vuodesta huomaamista viiteen vuoteen alkamisesta – ja päivittäisten seuraamusten raja pannaan yhteen 50, eikä, ja me haluamme, että tämä on johdonmukainen ei-hallinnollisten sakkojen kanssa. Ja me haluamme, että tekstissä todetaan myös selkeästi, että päätös julkaista hallinnolliset seuraamukset ja niiden julkaisemistapaa noudattavat olemassa olevaa yhteisölainsäädäntöä. Kiitos. Thank you. Kiitos. EFFD, haluatteko kommentoida? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme käyneet läpi asiakirjat ja Robert Swindonin kommentit. Meillä on vähän määräajoista huolta. Meillä sanotaan, että jos oikeutta ajoissa saada, niin ei se ole oikeutta ollenkaan. Me olemme huolestuneet ennen kaikkea periaatteesta, joka on kirjattu lainsäädäntöön, että EKPtä kuultaisiin ennen päätöksiä, ennen kuin seuraamuksia langetetaan – että sitä voidaan kolmekin vuotta lykätä ennen kuin voidaan saada tietää päätöksestä tai mikä sakko on. Tämä perustelu tässä on sellainen, että markkinoilla on ehkä ongelmia tai että on asioita, joita EKP ei halua päästä markkinoille, mutta tilanne on päinvastoin. Useimmat laitokset, jotka saavat sakkoja, sisältävät myöt eh, eläkevaroja ja moni on niihin sijoittanut. Se mikä pahinta on laitokselle, että se tulee tiedoksi markkinoille, eivätkä tiedä mitä uhkasakkoja on langetettu. Ja se luo tietenkin huolta markkinoilla laitoksen osalta. Joku sanoi, että se voi olla jopa pahempi tilanne kuin on. Näin luodaan vaara, kun ei välittömästi julkisteta tietoja. Ja sitten aletaan hylätä tätä laitosta ja se johtaa markkinapakoon. Yhdysvalloissa se on nähty ja kautta maailman muutenkin. Minäkin ottaisin, että jos ruvetaan miettimään EKPn sakkoja laitoksilla, että olisi järkevä lähestymistapa, että tieto tulee julkiseksi mahdollisimman nopeasti. Toiseksi liittyen kai tarkistuksen kolme neljää, kolme A-kohtaan, joka liittyy kansallisten viranomaisten toimivaltaan määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Mutta sitten tässä jatketaan, että vain jos EKP vaati niitä aloittamaan asianmukaiset menettelyt, eli jos on ristiriitaa sen osalta, mitä EKP tässä määrää. Mielestäni tämä on väärin. Joko niin, että EKP päättää, selvittää ja sitten sakottaa, tai sitten on niin, että paikallinen viranomainen tutkii ja rako, sakottaa. Mutta on hankala, jos molemmat päättävät tästä. Siitäkin tulee hämmennystä ja ongelmia näille laitoksille. Jos ajatellaan varsinkin tätä artiklaa, niin sitä on syytä vielä mietittävä uudelleen. Tähän liittyen myös kun mietin uudelleen tätä ensimmäistä periaatetta, pitääkö EKP määrätä sakkoja vai ei, niin ongelmana se, että kunhan tietoa ei, kun tieto ei ole saatu julkiseksi tai valtio tai kansallinen sitä ei julkaise, niin tietenkin tässä voi tulla vuoto ja se johtaa markkinoiden väärinkäyttöihin. Ja sitä vartenkin on olemassa direktiivi. Ja sitten ihmiset voivat ruveta valvomaan välineitä vaikka eivät pääsekään itse markkinapaikoille. Eli tässä ei saada tietoa riittävästi. Tässä on ristikkäin monenlaisia direktiivejä, jotka johtuvat katastrofaalisiin seurauksiin markkinoilla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt onko muita kollegoja, jotka haluavat puheenvuoron? Aikaa kyllä on. Äänestys toimitetaan 16.45 alkaen. No jos ei ole puheenvuoropyyntöjä, niin Kei, ole hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and thank you to all. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille kollegoille kommenteista. Olen merkinnyt muistiin nämä tarkkaan samoin avustajani täällä salissa ja minä olen sitten paremmassa asemassa vastata näihin, kun tunnen vähän paremmin tähän asiaan tämän asian kokonaisuuden. Kuitenkin totta kai olemme katsoneet näitä kohtia yksityiskohtaisemmin ja olemme saaneet neuvoa siitä, ovatko nämä yhteen sopivia. Ja näin mielestäni ovat. Ehkä varjoesittelijöille pitää vielä selittää avustajien avulla, miten tätä neuvoa meille annettu. Erityisesti tämä liittyy tarkistukseen 2a. Tämä on sen mukaista, mitä EKP on pyytänyt. Ilmeisesti sanamuotoa pitää ehkä muuttaa, että on selvää, että tämä ei ole ristiriidassa, koska juuri haluttiin välttää ristiriita tämän tarkistuksen kautta. Olen kuitenkin kirjannut kaikki muistin. Tietenkin tapa, jolla on pyritty puuttumaan rikkomuksiin, on se, että huolehditaan siitä, että tämä teko ei vanhene ennen kuin siihen päästään puuttumaan. Ja käsittääkseni, kun olen tutustunut tähän pari päivää, niin kollega Fanovertfeld on tehnyt hyvän ehdotuksen siitä, miten päästään eroon ongelmasta, että teot raukeavat ennen kuin päästään rikkomusmenettelyyn. Voidaan katsoa tietenkin vuosimääriä ja niin edelleen, mutta ottaen huomioon, että kollegani on aikaisempi pankkialan asiantuntija, professori tällä saralla, niin hänellä on varmasti ihan hyviä syitä, mutta en itse vain vielä näitä tiedä. Öö, pyrin selvittämään tätä, vaikka hän, hänellä on tietenkin kiireiset päivät täällä nyt ECOFIN neuvostossa mutta meillä on hyvä perusta käsittääkseni nyt, jonka pohjalta voimme tehdä työtä ja otan huomioon kaikki nämä kommentit ja Mielelläni otan vastaan tarkistuksia. Toivon, että voimme päästä kompromisseihin, jotta voimme edetä mahdollisimman pian. Kiitos. Thank you. Kiitos. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on 17. lokakuuta puolelta päivien. Niitä tarkastellaan 3. ja 4. marraskuuta. Äänestys 11. päivä marraskuuta ja täysistuntoon marraskuun kakkoseen Onnittelut vielä Johan van Ofertveltille nimityksen johdosta. Nyt voimme keskeyttää puoleksi tunnekin kokouksemme. Colleagues, I think we can... No niin, kollegat, voimme aloittaa. Kollegat, istuutukaapa, että voimme toimittaa äänestyksen. Meidän on ensin koeäänestettävä. Äänestys alkaa. Testausta varten äänestys alkaa. Some seven colleagues are not... Seitsemän vielä äänestämättä, nyt kahdeksan äänestämättä. Can everybody vote? Voisitteko kaikki äänestää? Lähes. Äänestys päättyy. Selvä. Nyt voimme aloittaa äänestyksen. Meillä on Philip de Bakkerin laatima mietintö talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso vuoden 2014 painopisteiden täytäntöpano. Kompromissi A. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A1 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan hylätty. 60 puolesta vastaan hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi C puolesta vastaan. Tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Kompromissi seestä. stil Selvä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Eli nyt 66 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa. 66 äänestys alkaa. Still two colleagues are not voting. Kaksi ei äänestämättä vielä. Yksi. Yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa taas. 72 äänetys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 70 äänet puolesta vastaan Sama enemmistö hylätty. 75 puolesta vastaan. Sama enemmistö lienee hylätty 67 puolesta vastaan No, kokeillaanpa. Äänestys alkaa. 67. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 71 puolesta vastaan hylätty. 73 puolesta vastaan Tarkistetaan 73. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 74 puolesta vastaan hyväksytty. Eli kompromissi D seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan Tarkistetaanpa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty kahdella äänellä. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta 93 91 sanoi puheenjohtaja 91 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa 91. Four colleagues. Neljä äänestämättä. Äänestys päättyy. 91. Äänestys päättyy. Vote Is adopt. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän koneellisesti. 99 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 102 puolesta vastaan Tarkistamme. 102 äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylättyy. Kyllä, hyvä, hylätty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 125 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K suullisella tarkistuksella täydennettynä SDltä suullinen tarkistus. Joku vastustaa. Eli kompromissi K sinällään. Äänet puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa koneäänestyksessä kompromissi K. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty yhdellä äänellä. K1 esittelijän esittelemällä lisäyksellä, jota minulla ei ole kyllä. Kyllä. Äänet puolestaan. Ei, anteeksi, kompromissi sinällä on se lisäys. Vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. L1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. L2 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme L2. Äänestys alkaa. Selvä enemmistö kyllä. Älkää pyytäkö konetarkistuksia. Selvä. Kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi O. Kaksi suurista tarkistusta. Ensin SD-ryhmältä. Right on a procedural ground. Minä haluaisin vastustaa menettelytavoista, kun tämä tuli meille vartija väillä neljä. Emme voi hyväksyä suullista tarkistusta, joka esitettiin vasta sen jälkeen, kun kokous oli jo alkanut. Kaksi lausetta suulliselle tarkistukselle. Eli toisesta äänestämme vihreiltä olevaa äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty nyt koko kompromissi suullisella tarkistuksella täydennettynä äänet puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Koneellisesti kompromissi on suullisella tarkistuksella muutettuna. Äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tarkistamme 144. Äänestys alkaa. päättyy, hylätty, 145 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi S puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi T puolesta kohta kohdalta ensimmäinen osa ensinnä teksti ilman sanoja enforcement of. Ensimmäinen osa hänen puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Toinen osa puolesta vastaan täytynee tarkistaa koneäänestys toisesta osasta kompromississa T. Äänestys alkaa The Enforcement of tekstiosasta. Kaksi äänestämättä, yksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksois V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 194 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi X puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Y puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkistus 206 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi Z puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi. Tarkistus 217 kahdessa osassa koko kappale ilman sanoja and reform fatigue puolesta vastaan tyhjää hylätty toinen osa kai raukkiaa. Kompromissi A. A puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi AB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 231 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, kun äänestys alkaa tarkistuksesta 231. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC suullisella tarkistuksella täydennettynä vihreältä ensin suullinen tarkistus puolesta vastaan Tarkistamme suullisen tarkistuksen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi AC. Siis ilman suullista tarkistusta äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 254 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Kompromissi A, D puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi A, E, puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A F puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A G puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi A H puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi AI kohta kohdalta ECRn pyynnöstä ensimmäinen osa Calls to Emissions Reduction sanoihin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa loppuosa kohdasta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AJ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AK puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 313 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AL puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 322 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AM puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AN puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 338 puolesta vastaan. Tarkistamme numeron 338. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi A. O. Suullisella tarkistuksella täydennettynä SDltä nyt suullinen tarkistus äänestykseen äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi koko kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AP puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt lausunnot. Empli 1 puolesta vastaan tarkistama Empl 1. Äänestys alkaa. I think you are right. Three still miss. Kolme äänestämättä vielä. Yksi. No nyt äänestys päättyy. Hylätty. Empl 2 puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Emplo 3 puolesta vastaan. Kai hyväksytty, mutta tarkistetaan, äänestys alkaa. Kaksi äänestämättä yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja puolestaan vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan kai hylätty. Kuusi, siitä ei äänestetä. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan ensin yhdestä osasta vaan ensimmäinen on yksinomaista toimivalta ja toisesta äänestetään. Siis äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen. Yhdeksän, kun äänestys alkaa. En huomannut kansanpuolueen plussa ääne, Ja äänestys päättyy. Hylätty. Emplu 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 11. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaanpa toinen osa 11. Äänestys alkaa. vielä neljä äänestämättä, jos haluavat ylipäätään. Eivät halunne. Äänestys päättyy. Voimme päätäänestyksen hyväksytty. 12 puolesta, edelleen toinen osa vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme. Taitaa olla sama enemmistö, mutta äänestys alkaa. Five colleagues. Viisi vielä äänestämättä.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 ja päättyy. Yksi äänestämättä edelleen hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tarkistamme numero 31. Äänestys alkaa. Kolme äänestämättä. Hyväksytty yhdellä äänellä. 31 puolesta vastaan. Ei, anteeksi. 37, 31 meni jo. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan täytyy tarkistaa. 45 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan kai mm, tarkistamme. Äänestys alkaa. 53. 53. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sama enemmistö tarkistamme. 54. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Olitte oikeassa. Hylätty. 55 ei, 57, ensimmäinen virke puolesta. Äänestys päättyy, sanoi puheenjohtaja. Sorry? No, no, no. 57, yes, yes. 57. Ai minä tein tässä virheen, sitäkö täällä huudatte? Äänet puolesta Minun virheeni siis vastaan. Eli nyt äänestys alkaa. Uh, four colleagues to vote. Three. They don't want to vote. Eivät halua äänestää. Äänestys päättyy. Hylät hylätty yhdellä äänellä. 58 puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa. 58. We close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 63 puolesta vastaan Tarkistamme numeron 63. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt budjettivaliokunnan lausunto. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. viisi. puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Meidän täytyy seitsemässä äänestää äänet puolesta. Kädet ylös vastaan. Tarkistamme budjettivaliokunnan seiskan. Äänestys alkaa. Two, two colleagues. Kaksi äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty. IMKO 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 22 puolesta vastaan hyväksytty. Envi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Envi 2 puolesta vastaan tarkistamme Envi 2. Äänestys alkaa. Hylätty. Envi 4 puolesta Seuraava on nelonen, kyllä. Envi neljä. Nelosesta kai täytyy äänestää. So, MV4... neljä puolesta vastaan tarkistamme nelosen puolesta. Äänestys alkaa. For colleagues still not. Neljä vielä äänestämättä. Kaksi. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Envi kuusi puolesta. Envi kuusi. Kuusi puolesta vastaan. Tarkistamme numero kuusi. Äänestys alkaa. Kolme äänestämättä. Sen äänestys päättyy. Hylätty. Envi yhdeksän puolesta vastaan. Tarkistamme. Envi yhdeksän. Kolme äänestämättä. Kaksi. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. Envi 10. Puolesta. Vastaan. Ilmeisesti sama enemmistö, mutta aika niukka. Äänestys alkaa Envi 10. Vote is... Äänestys päättyy. Hylätty. Envi 11 puolesta vastaan. Tarkistamme. Envi 11. Please, six colleagues. Kuusi vielä äänestämättä. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. Envi 12 puolesta. Tarkistamme tämän suoraan koneäänestyksen. Envi 12 äänestys alkaa. Ja päättyy. Tasaan eli hylättyy. Nyt kohta 37 alkuperäinen teksti puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Johdantoson kappaleet kompromissi AQ puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No, tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AR puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AT puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi, eh, tarkistus 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi AU puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AV puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A W puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Kompromissi AX puolesta vastaan tarkistamme. Äänestys alkaa kompromissista AX. Still for collect. Neljä vielä äänestämät. Kaksi, yksi. Äänestys päättyy. Tasan hylätty siis. Eli tarkistus 37 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tarkistuksen 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Edelleen tasaan, eli hylätty. Tarkistus 38 puolesta vastaan Tarkistamme tämän. Äänestys alkaa 38. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli jotain tuossa kappaleet ei tule. Kompromissi AY puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. jordanso kappale A Emplestä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. C puolesta vastaan tyhjää hylätty. Johdantokappale F Emplistä puolesta vastaan tarkistamme Fn. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. I puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. J puolesta vastaan tarkistamme Emplin Jin. Äänestys alkaa. Emplen johdantaisen kappale J. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. K puolesta vastaan tarkistamme koon. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten johdantosa viitti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 ja päättyy. Hyväksytty. IMKON johdantosakappale 5.1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKON 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKON 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt teksti näin tarkistettuna koneäänestyksenä äänestys alkaa.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 exciting vote, I would say. Aika jännittävä äänestys. Nyt voimme mennä seuraavan kohtaan esityslistalla. Kohta seitsemän. Rahamarkkinarahastot. I would ask mem- Pyytäisin jäsenet, kun tähän meni enemmän aikaa kun ajateltiin, kun oli koneäänestyksiä paljon johdaton kappaleiden viitteissäkin, eli nyt meidän pitäisi vähän tiivistää tahtia enemmän kuin ajateltiinkaan tässä ensimmäisessä kohdassa rahamarkkinarahastoissa, jotta voidaan käydä keskustelua myös sitä seuraavasta kohdasta verotuksen vuosikertomuksesta, eli esittelee ja varjosittelijat Puhukaa lyhykäisesti puheenvuorossanne. Ensinnäkin puheenvuoron saa esittelijä Niina Gill. Ole hyvä. Please, can I ask you to leave the room? Voisitteko lähteä puhumatta? Uh, Kiitos puheenjohtaja. Jos täällä olisi vähän hiljaisempaa, niin hyvä niin. Tämä on ensimmäinen ehdotus, joka liittyy varjopankkikeskusteluun. International. Ja eri kansainvälisten säätelijöiden kanteen mukaan rahamarkkinarahastot koonsa mukaan ja usean merkittävän tapahtuman vuoksi, joita kriisin aikana tapahtuu. Niiden vuoksi me tarvitsemme säätelykehikon ja G20 puoltaa tätä. Se on heidänkin esityslistaltaan. Ja tämä ehdotus tehtiin viime vuoden syyskuussa 2013. Ja edellisen kauden Ekon valiokunta käsitteli tätä. Mutta erityistä poliittista sopua ei löytynyt. Chair, what I'd like to do... Puheenjohtaja, minä haluaisin lyhyesti hahmotella aiheet. Mitä ovat rahamarkkinarahastot, mitä huolenaiheja tämä on, mikä on komission ehdotus ja mikä on omani. Rahamarkkinarahastot ovat erittäin tärkeä lyhyen aikavälin rahoituslähde rahoituslaitokselle, yritykselle ja hallitukselle. Ne tarvitsevat lyhyen aikavälin käteisen hallintakeinon, joka tarjoaa merkittävää likviditeettiä, varojen hajauttamista, vakaita arvoa yhdistettynä markkinapohjaiseen tuottoon. Ne on, ovat käytännön keino investoijille, jotka tarkastelevat niitä turvallisena vaihtoehtona pankkisijoituksille. Kontekstoidessani Euroopassa ne hallinnoivat noin tuhatta miljardia euroa aikaista velkaa ja niillä on noin 40 prosenttia Euroopan pankkisektorin lyhytaikaista velasta ja kaksi, yli 20 prosenttia yritysten ja hallitusten lyhytä, lyhyistä velasta. Ja, ja siis yli triljoona euroa hallinnoitavan rahamarkkina rahastot ovat 15 prosenttia Euroopan rahastomarkkinoilta. Eli lyhyesti ne tarjoavat osakkeita investoijille, jotka rahoittavat rahoituksen toimintaa sekä institutionaaliset että vähittäisiin investoijat voivat sijoittaa käteistä lyhyen, lyhyen aikavälin perspektiivistä alaisella tuotolla. Ja likviditeetin ja tuoton kannalta ne saattavat vaikuttaa talletuksilta samanlaisilta kuin ne, mutta ne eivät ole. Mitkä ovat sääntelijöiden huolet? ottaa näiden rahastojen huolet. Ne ovat alttilta investoja, paolta, jotka ovat systeemisiä. Ensinnäkin rahamarkkinarastat ovat lähellä reaalitaloutta ja ne tyydyttävät ää, toimijoiden lyhyen aikavälin rahoitustarpeita. Ja sitten ne ovat kytköksessä sponsoreihin. Ne ovat isoja pankkeja, jos näistä isoista paikoista ovat liian isoja kaatuakseen. Että tämä sponsorivetoisuus on johtanut mahdolliseen ongelmaan ja sitten veron maksan vaarantamisen muiden arvion mukaan. 2,5 miljardia euroa on tämä sponsorointi, jota EU saa. Ja EU on isoimmat rahamarkkinarahastot kriisin aikana ja historian aikana. 12 Äh, rahamarkkinarahasto on saanut ulkoista tukea, joten niiden arjo, arvo säilyisi investoija paon lisäksi. Tässä on myös investoijan suojanäkökulma, sillä ne, jotka lunastavat osuutensa myöhään, yleensä pienemmät yksityiset sijoittajat ovat epäsuotuisessa asemassa verrattuna niihin, jotka lunastavat osuutensa aikaisemmin. Mitä komissio sitten ehdottaa? Se haluaa ottaa käyttöön standardit lisätäkseen rahamarkkinarahastojen likviditeettiä ja taatakseen niiden rakenteiden vakauden. Yhdenmukaisten sääntöjen käyttöönotto päivittäisten viikosten äh, likvidien varallisuuserien takaaminen ja politiikat, jotka pitävät huolta, että rahaston hoitajilla on parempi käsitys investoinnista, eli tunne asiakkaita. yhteisiä sääntöjä myös ehdotetaan, jotta taattaisiin, että rahastot investoivat korkeanlaatuisiin ja hyvin hajautettuihin assetteihin, joiden luottoluokitus on, tai laatu on hyvä. Ja tällä taataan, että rahastojen likviditeetti on riittävää, jotta ne vastaavat sijoittajien lunastusvaatimuksia. Ja tarkoituksena on, että kun on selkeät harmonisoidut ää, arvostussäännöt palauttavat sellaisen voimaisen käsityksen, e, että MMF ovat normaalia sijoitusrahastoja, joiden omaisuusarvo vaihtelee hintojen vaihtelun mukaan. Järjestelmä tarkastelen tätä ehdotusta tämän valiokunnalle uusi alku. Tarkastelen ehdotusta viimeisen parin kuukauden kehitysten valossa. Ensinnäkin olemme nähneet FCS uudistukset ja sitten meillä on Italian pohjohtajakauden ehdotuksia. Pyydän kuuntelemaan, olemaan avoin. Olen tavannut joukon sidosryhmiä, jatkan heidän tapaamistaan pyyntöjen mukaan. Pääjohtaja, minä olen pistänyt muistin kenet tapaan ja mielelläni jään nämä tiedot seurattavuuden nimissä alkuperäinen näkemyksen, että tämä on oikein hyvä lähtökohta. Ja vaikutelmani, että suurin osa ehdotuksista on ei kovinkaan kiistanalaisia. Poliittisen tavoitteen täytyy tarttua ensinnäkin rahamarkkinarahastojen sijoittajapakon puuttuminen. Niistä pitää tehdä vakaampia, seurattavampia ja likvidempiä, eikä tuotetta pidä tappaa ja sitä myöten lyhyen aikavälin rahoitusta. Mä, täytyy löytää tasapainoa, jotta markkinat eivät keskity liikaa. Mikä on kiistalaisen kysymys? Tämä liittyy kahdenlaisiin MMFiin. Vaihtelevat ja vakioon ah, rahastot. Vennavit ovat rahamarkkinarahastoja, jotka eivät pyri äh, muuttumattomaan arvoon. Ja sen takia omassaran arvo muuttuu ja, ja niiden hinta arvotetaan tällä fair value pohjalta markkinahintaan. Sen äh, vakioarvoinen rahasto pyrkii äh, yksi arvo per osake hintaan silloin, kun investoijat merkitsevät tai lunastavat osuuksia, mutta vaihtelevan arvoisen, vaihtelevan arvoisen rahaston arvo taas vaihtelee ja arvo ei aina ole yhtä euroa. Ja nä, tämän tyyppisten rahastojen vakiinnuttamiseksi komissio ja muut valvojat uskovat, että koska on systeemi, silloin kun on systeemistä riskejä, täytyy luoda tällainen pääomapuskuri, joka on kolme prosenttia tuon omais, omaisuusarvosta. Tämä on kiistanalaisin kysymys, pitääkö tämä pääomaposkuri olla 3 prosenttia. Tässä on joukko vaihtoehtoja sen suhteen, miten asiaan puututaan. Ja hahmottelen neljä pääaluetta. Ensimmäiseksi meidän täytyy panna vähän viritellen ehdotusta pääoma puskuriehdotussa muodossa. Tänne lähestymistapa on arvioida – josko järjestelmä perustuu eh, likviditeettimaksoihin ja näihin lunastusikkunoihin, joka on teollisuuden vaihtoehto. Ja kolmas vaihtoehto on tämä pääomapuskurin eräs variaatio, jossa luotaisiin eurooppalainen versio Yhdysvaltojen uudistuksesta. Ja sitten on Italian ehdotus joka on tällainen alhaisen vallatateetin vaihteleva arvoinen rahasto. Näitä ehdotuksia minä tarkastelen, mutta prioriteetin suhteen se, mihin, mitä minä ehdotan, perustuu niihin keskusteluihin, mitä meillä on täällä valiokunnassa, ja siihen kuulemiseen, jota ehdotan asiantuntijoiden kanssa. Se ei ole kuuleminen, vaan pyöreä pöytä. Pyrin takamasta, meillä on laajempi näkemys jotta nämä rahastot voisivat tarjota parempaa eurooppalaista teollisuuspolitiikkaa. Meidän on luotava toimiva, tehokas ratkaisu. Ja minä olen pet- pikkasen pettynyt siitä, että kaikki, jotka olen tavannut, ne kaikki ovat puhuneet ongelmasta, mutta eivät ratkaisusta. Joten pyöreän pöydän keskustelu on tosi tärkeää. Me kaikki haluamme tehokkaan toimivan ehdotuksen. Emme halua palata se, siihen, missä viimeksi olimme ehdotuksen kanssa. Joten ehdotuksen aikataulu on, että toivon, että mietintöön luonnossa olisi käsiteltävänä ensimmäinen toinen joulukuuta tarkistusten takaraja 11 kartatoista 21. ensimmäistä tarkastellaan tarkistuksia äänestys on helmikuussa. Ja sitten maaliskuussa täysistuntoa. Meillä on vaihtoehtoja varten aika vähän aikaa. Kaikki kollegat, jotka ovat kiinnostuneet, mielelläni tapaan teitä keskustelemaan kanssanne. Koska meistä tämä MFF, rahamarkkinasektori on tärkeä. Ja on pitää se sellaisena olen pyrkinyt puhumaan mahdollisimman nopeasti, jotta täyttäisin teidän aikavaatimuksenne. Thank you. Kiitos tulkeillekin. Ja nyt varjosittelijät kansanpuolueesta. Herra Brian Hayes. Thank you very much indeed. um... Kiitos puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Ihan pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin olisin samaa mieltä. Tällainen avoin lähestymistapa, joka esittelijällä on, on oikein hyvä. No, tämä lähestymistapa on oikean tärkeää, että kun käsittelemme tätä aihetta, vaikka olemme käsitelleet tätä aihetta jo monet kerrat, niin kollegat, me haluamme suhtautua avoimesti, etsiä kompromisseja ja ratkaisuja – Tämä on tärkeää ei ainoastaan tätä alaa varten, vaan ajatellen koko Euroopan unionin rahoitusmarkkinoita. Viime parlamenttikaudella puheenjohtaja, kuten Inakin jo sanoi, paljon työtä jo tehtiin tämän asian kanssa ja mielestäni oli hyvin järkevää aikanaan, että ei kiiruhdettu äänestyksen kanssa kautta parlamentin, kun monia tärkeitä kysymyksiä piti selvittää lisää ja pohtiakin lisää. Tämän komission ehdotuksen tavoite on ihan hieno. EPP tukee kovasti sitä, että varjopankkitoimintaan päästään puuttumaan, jotta ei synny systeemiriskejä koko EUn taloudessa, mutta uskoisin, että rahamarkkinarahastojen osalta pitää toimia suhteellisesti, ottaa huomioon muut, niin ettei synny haitallisia vaikutuksia EU-markkinoihin. Olen kovasti samaa mieltä esittelijän kanssa, kun hän puhui siitä, että pitää löytää tasapainoinen lähestymistapa. Siinä on järkeä, mahdollisimman avoimesti, ottaen huomioon siis kaikki mahdolliset kielteiset vaatimukset, joita tällä voisi olla markkinoihin tällä ehdotuksella. Joitain tärkeitä määräyksiä tässä ehdotuksessa on ja ne keskittyvät eri aloihin – se, miten voidaan monipuolistaa sijoituskohteita, miten voidaan huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan ja miten tunnetaan asiakkaat esimerkiksi. Tuo CNA-rahastojen osalta esitetty puskuri voisi vaikuttaa hyvin voimakkaasti ja tehdä EUsta vähemmän kiinnostavan sijoituskohteen kansainvälisesti se ei ole mahdollista, että pidetään kiinni tuosta kolmen prosentin puskurista. Tällaiset kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastot ovat hyvin tärkeitä ajatellen paikallisviranomaisia, eläkerahastoja ja muita, jotka käyttävät näitä rahamarkkinarahastoja jatkuvasti. Ja siksi nämä kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastot ovat niin tärkeitä – kun on kyse siitä, että voidaan hyvin lyhyellä aikavälillä sijoittaa jotain ja siksi rahamarkkinarahastot ovat niin tärkeitä talouden elpyessä. 300 miljardia näissä rahastoissa nyt, jos tällaista pääomapuskuria esitetään, niin niiden toiminta olisi hankalampaa. Yhdysvalloissa, kuten esittelijä sanoi, tehtiin tämän vuoden heinäkuussa päätös, jolla vastustettiin tätä käyttää puskuria. Ilmeisesti oltiin sitä mieltä, että tällaisessa pääomapuskurissa ei ole järkeä ja pitäisi huolehtia siitä, että ei näin tehdä sijoituksia vähemmän kiinnostavaksi. Kärjellä sanoi myös, että tällainen rahasto puskuri antaisi ainoastaan illusion turvasta sijoittajalle. Tämä kuulemistilaisuus tai pyörän pöydän keskustelu kuten Inagil sanoi, on hyvä ajatus. Hienoa, että saadaan eri edustajia siihen mukaan. On järkevää, että käydään mahdollisimman paljon keskustelua tästä ehdotuksesta ja sen mahdollisista vaikutuksista. Voisi olla myöskin hyvä kuulla FCCltä itseltään suoraan, sieltä edustajalta, jotta voitaisiin saada lisätietoa päätöksemme pohjaksi. Tiedän, että Yhdysvaltain ja EUn rahoitusmarkkinoiden välillä on paljon eroja, mutta olisi hyvä huomata, että EKPn kannassa komission ehdotuksen sanotaan, että pääomapuskuri ei ottaisi huomioon riskiprofiilia ja sillä voisi olla ei-toivottuja vaikutuksia siihen, että sijoitetaan näihin kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahastoihin, CNR-rahastoihin Niillä olisi tärkeä rooli EUn laajuisessa taloudessa, mutta tällä puskurilla voisi olla hyvin kielteisiä vaikutuksia näihin rahamarkkinarahastoihin EUssa. Siksi uskon puheenjohtaja, että meidän on tehtävä yhteistyötä, jotta löydämme käytännön läheisen ratkaisun tähän kysymykseen. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän Inäkilin kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa lähiviikkojen ja kuukausien aikana ja etsien kompromissiratkaisu, joka mahdollistaa sen, että tällaiset CNA-rahastot voivat jatkua Venäjän rinnalla. Kiitos. Thank you. Kiitos. Seuraavaksi Jesijärän Varusettelee Sjärt Kamal. Very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Heistä olisi sitä, mitä Brian sanoi, että Mellitön Niinään seurattavaan, lähestyttävään tapaan, eikä vähän paudattaisikaan, kun olen hänen kanssaan työskennellyt aikaisemmin. Työskentelin tämän parissa viime kaudella, joten tämä on suuri murmelipäivä minulle. Kaikki alkaa uudestaan, ja monet kiistanalaiset kysymykset tulevat eteen uudestaan tällä kaudella. Toivottavasti meidän ei täytyy kuitenkaan keksiä pörä uudestaan. Lähes jokainen kysymys viime kaudella oli sellainen, että Poliittiset ryhmät tekevät kompromissit laajasta joukosta kysymyksiä. Tämä vakioarvoiseen, nettovarallisuusarvoiseen rahastoon puskuri oli ongelma ja tämä puskuri tappaisi tämän rahaston. Se ei kieltäisi sitä, mutta teki sitä toimimattoman. Kieltäminen ei toimi ihan tarpe- tarpeellista, vaikka marginaalinen pieni, että pienimmätkin pääoma puskurit tekevät näitä rahastoista toimimattomat. Sitten viimeksi me tarkastamme näitä lunastusikkunoita. Aivan kysymys, toivottavasti voimme tarkastella tätä uudelleen, kun on ehdottamaa pyöräpöytä tulee. Täytyy myös muistaa, että 2008 kriisin aikana, että vakiarvoiset, jossa kävi valtavasti lunnas sijoittajapakoja olivat dollarin arvoisia. ero se näiden dollariarvoisten rahastojen altistuminen Amerikan rahastolle ei ollut mitenkään sisäsyntyistä. Valittu siihen, mihin niitä investointiin ja, ja vakio ja vaihteleva-arvoiset rahastot ovat menestyneet aika samalla lailla jossakin tapauksessa kiinteäarvoiset ovat tänne vähän paremmin. Idea, että vaihteleva-arvoiset ovat äh, vaarallisia, se mutta äh, tämä pärjäävät paremmin ja kiinteäarvoiset ovat ongelmallisia, niin tämä on fantasia. Ranskalaiset vakioarvoiset kärsivät, vaihteleva arvoiset kärsivät ongelmia. Komission raportit totesi, että Bundesbankin täytyy tarjota ää, takeita Saksan vaihteleva arvoisille rahastolle. Miksi näin ei oltaisi tehty, ellei olisi nähty, että vaihteleva-arvoisiin liittyy riskejä? Joten meidän täytyy tarkastella rahamarkkinasektorin ongelmia. Ja ne eivät niiden rakenteeseen sinällä, vaan niihin omaisuuseriin, johon ne sijoittavat. Ja siksi meillä täällä tiukat uudet likviditeetti- ja hajattamisdiversifiointivaatimukset. Ja siksi toivon, että kaikki tarkastelevat näitä lunastusmaksuja ja ikkunoita, eikä haluta enää vertailla Yhdysvaltojen ja Euroopan rahamarkkinarahastoja toisiinsa. Yksi se pitää muistaa, että Yhdysvalloissa rahamarkkinarahasto ovat lähinnä vähittäismarkkinat ja Euroopassa yleensä erittäin kokeneet yritysten rahoitusjohtajat käyttävät niitä. Ja haluammeko näille investoille samaa suojaa kuin vähittäisinvestoille. Älkää unohtako, mitä tapahtuu, jos vaihteleva-arvoiset, vakiarvoiset kielletään. Ei ne rahat välttämättä mene vaihteleva arvoisin, vaan pankkisektorin EKP pitää siitä, mutta nyt meidän pitäisi välttää kuitenkin sitä, että rahat keskittyvät systeemisesti ja meidän pitäisi kannustaa hajauttamiseen pois pankkisektorilta, pidetäänkö me systeemistä riskiä ja kannustaako me pitkän aikavälin riskejä, ris, investointeja eikä pidä luoda riskejä. että, tarvita, että me emme ole vielä ratkaise tätä pohjimmasta ongelmaa, että pankit kaatuvat ja niitä pitää julkisella varoilla tukea. kaikkiaan arvostan siis esittelijän lähestymistapaa olen samaa mieltä herra Heisin kommenttien kanssa, monien kommenttien kanssa. Ja odotan nyt teistä mahdollisimman transparenttia sellaista. Thank you. Kiitos. Aldesta. Herra Peter Jecek. Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Esittelijä mainitsin avoimen lähestymistavan kuuntelemiseen ja minä olen ihan varmasti samalla linjoilla – olen ollut kokouksissa, jossa monet alan edustajat, ja totta kai tästä on paljon erimielisyyttäkin, jotkut haluavat kiintiennettua nettoarvon rahastot kokonaan kieltää, jos siitä nyt on puhe. Ja niin, että olisi puskuri tai likviditeettimaksuja tai jopa sitten, että jotkut peräänkuuluttavat sitä, että ei tehtäisi yhtään mitään. Ja minä olen nyt tämän viidakon läpi yrittänyt päästä läpi. Ja tämä pyöränpyörän keskustelu on hyvä ajatus. Minusta se auttaisi myös. Jos panna vastakkain nämä käsitykset, vaaditaan tietoja ja käsityksiä. Odota mielenkiinnolla sitä ja myös yhteistyötä tämän asian tiimolta. Thank you. Kiitos. Guesta, era de Masi, era Jegas. Eh, muito rapidamente, estamos no, no... Ihan lyhyesti. Me olemme tässä pääsemässä ihan nykykriisin aiheuttajien juurille, eli rahoitusmarkkinoiden suhde reaalitalouteen ja se, miten syntyy markkinat, joita käydään papereilla, josta kukaan ei tiedä, millä tässä oikein käydään kauppaa. Tässä markkinat siis epäonnistuivat ja nyt pyrimme katsomaan, periaatteessa sitä, miten voitaisiin korjata kaikki nämä ongelmat, joita markkinoilla on esiintynyt, kun nykykriisi aiheutettiin. Nyt totta kai olemme valmiita yhteistyöhön kaikessa, joka lisää avoimuutta näillä markkinoilla. Erityisesti niin, että tämä lyhytaikainen rahoitus toimisi avoimemmin paremmin ja suojelisi paremmin pienempiä tekijöitä. Mutta mekin olemme sitä mieltä, että tässä keskustelussa pitäisi ottaa esiin myöskin se, miten julkisesti valvotaan rahoitussektoria. Muuten ei ole mitään kestävää ratkaisua tässä luvassa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ja nyt vihreistä Eva Jolie. Monsieur le, le Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin toteaisin, miten innokas olemaan tekemään työtä rouva Niina Gillin ja muiden varasittelijoiden kanssa tässä hyvin tärkeässä aiheessa, jotta voidaan paremmin Euroopassa säännellä rahamarkkinarahastoja. Rahamarkkinarahastojen sääntely on mittava hanke. Kun ajatellaan IMF, Englannin pankkeja tai meidän järjestelmäriskikomiteamme, niin meidän täytyy miettiä, minkälaisia varoja on vakaudelle olemassa. Meidän työmme täytyy pystyä poistamaan nyt riskit, kun Lontoon laitokset sitä kuitenkin edustavat. Ja sitten meidän täytyy noudattaa hyvin tarkkaan yleisiä periaatteita. Eli samantyyppisissä palveluissa samanlaista sääntelyä. Paljon työtä tehtiin jo Sajedin voimin Hänhän oli viime kaudella esittelijämme. Minä toivon, että me voimme nyt siltä pohjalta jatkaa samantyyppistä työtä. Tärkeimmällä sijalla tässä on se, että mietitään siirtymäkautta, jotta voidaan päästä eroon kiinteännettuarvon rahastoista. Niin kiinteännettuarvon rahastot ovat hyvin tärkeitä myös avoimuuden kannalta, ettei tule paniikkireaktiota. Ja se voi laajeta koskemaan koko rahoitusmarkkina-aluetta. Edellisen esittelijän työn pohjalta toivottavasti voidaan lähentää myös kantojamme myös nettoarvon ja vaihtelevan nettuarvon rahastojen osalta, kuten viime kesänäkin nähtiin. tärkeää on myös, että voidaan taata se, että nämä rahastot eivät voi hyötyä suoraan tai välillisesti julkisista turvaverkoista siirtymäkauden aikana me olemme myös sen puolesta, että meillä on syklivastainen puskuri, koska nämä sen nau rahamarkkinarahastot ovat aina sykliä tukevia. Meidän täytyy miettiä myös johtajien palkintaa, palkitsemista samalla tavalla kuin pankkialallakin tehdään. Rahamarkkinarahastojen täytyy myös laatia suunnitelmia tilanteen korjaamiseksi kuten pankkien kohdallakin on tehty. Me olemme sen puolesta, että rahamarkkinarahastot, jotka toimivat veroparatiiseissa, eivät saa lupaa käydä kauppaa sen kanssa Euroopan unionin alueella. Jotta voitaisiin vähentää romahtamisriskiä ja MIFIDin toiminnan heikkenemistä, meidän täytyy miettiä myös johdannaisten osuutta välttämätöntä on myös mahdollisimman pitkälle rajoittaa näiden rahastojen altistuminen johdannaisille. Valvonnasta sitten on mietittävä, miten suuri rooli voisi olla IBAlla, koska nämä rahastot ovat lähes pankkeja. Meidän täytyy vahvistaa myös ESMAN toimivaltaa myös ajatellen tiedon julkistamisen tai avoimuuden vaatimuksia, yhtä lailla kuin Yhdysvalloissakin on tehty. Ja lopuksi toteaisin vielä Niinalle, että olen kyllä hänen ajatuksensa puolesta järjestää pyörän pyörän keskustelu. Kiitos. Thank you. I have... Kiitos EFDDstä. Working. Sorry saripohjohtaja puheenjohtaja. Rahamarkkinarahastot ovat olennaisia kasvun elvyttämiseksi Euroopan unionissa. Ja niiden merkitys, kuten Nina sanoo, on valtava. 22 prosenttia lyhytaikaista velasta tai on, maan julkinen sektori laskee liikelle ja parikymmentä prosenttia rahoitussektori lyhyestä velasta. Ja kun lainsäädäntöehdotuksista puhutaan, niin tässä monet luovat ongelmia. ongelmia me tätä identifioimme, että rahamarkkinarahastojen säätely tarttu niihin, joilla on äh, kaupanpäärät Euroopassa, mutta asiakkaat on Euroopan ulkopuolella. Sitten saattavat päättää, että ei ole tärkeää, että käynti tapahtuu Euroopan kautta. Äh, tähän kuuluu tietysti lainsäädännön noudattamiskustannuksia, mutta tämä ei ole kenenkään mielestä relevanttia. Kaikki ovat sitä mieltä, että säätelyä pitää jatkaa. Toimintakustannusten kasvu ja myöskin pääomakustannusten kasvu on kuitenkin jotain, josta meillä täytyy olla näkemyksiä, koska nämä ovat ne tekijät, jotka pitävät yrityksiä toiminnassa. Ja jos näitä tarkastellaan, tarkastellaan myös loppukäyttäviä, yritysvelan liikkeelle laskella tässä merkittävä vaikutus, koska tällä hetkellä useimmat niistä, jotka teollisuudessa työskentelevät, niillä on 2,3 prosenttiin kiinteät kustannukset 20 prosenttia pankkien alle. Ja tuo kustannusetu häviäisi, jos pääomavaatimukset otetaan nykyehdotuksen muodossa. ja yritykseltä kysyy, jotka haluaa tarjota palvelua Euroopassa, monet yritykset ja hyvän tekeväisyys äh, aloilla, jossa sanotaan, että tämä kustannus, e, hyöty katoa, ne lähtevät myös muualle, joten tärkeää ei ole aina sitä tarkastella vaikutusta toimintakustannuksiin, vaan myös pääomakustannukseen. Vaikutus julkis, julkisen sektorin äh, laskelle, koska nämä lyhyen markkinan velkamarkkinat saavat kadota kokonaan me haluamme lisätä lainamahdollisuuksia, erityisesti niillä alueilla, joita Lord Hill joutuu käsittelemään. Eikö ole ihan älytöntä, kun äh, alata niitä tota, rahamarkkinarahastoja, jotka tarjoavat palveluita yritykselle, ja meidän täytyy olla tarkkoja kilpailuvaikutuksille kautta maapallolle. Ehdotukset nykymuodossaan ei, eivät, ei ole mitään myönteisiä vaikutuksia ollenkaan. Siksi sanoin, että tässä suuri vaikeuksia löytää ratkaisu tilanteesta. Ne, jotka ovat sitä mieltä, että nämä ilkeät rahastot aiheuttavat kriisiä, niin näin se ei ollut. Eurooppalaiset rahastot eivät sitä aiheuttaneet. Ne ovat tavallaan pankkeja, eivät ole. Ne eivät ota asiakkaita Ja vaikka ne tekisivätkin, niin tässä siirtyy ongelmia institutionaalisille pankeille ja siellä taas toimitaan tai keskuspankkiperiaatteella, ne voivat lainata enemmän niillä rahoilla, jotka tulevat rahamarkkinarahoituksiin ja rahastoihin, joten tämä, ku, tämä hanhi, joka on kultamunia muninut, niin pitkään sitä ei pidä tappaa, ja pidä luoda ylimääräisiä taakkoja, joska mieltää niitä niin vaarallisiksi olennoiksi, jotka toimivat Yhdysvalloissa, mutta joiden malli on ihan toisenlainen. Thank you. Kiitos. Mm, ja nyt vielä esittelijä. Mutta nopeasti. Thank you very much and thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikille varjoesittelijöille näistä puheenvuoroista. Todella mielelläni teen kaikkien varjoesittelijöiden kanssa yhteistyötä. Ihan pari asiaa pyöreän pöydän keskusteluista ensinnäkin. Mielestäni on tärkeää, että SCCtä e kuullaan olen Brian Haysin esittämän kannan kanssa samaa mieltä, mutta se voi olla vaikeaa, kun 4.5. marraskuuta ajateltiin tämä järjestää, saada heidät sinne, mutta ehdottaisin nyt sihteeristölle, että meillä olisi videokonferenssi varjoesittelijöiden kanssa. Ja heidän kanssaan toivottavasti tämä onnistuisi joskus ennen noin 10. marraskuuta. Sen Kamalin esittämä kysymys. Mielestäni yksi ongelma on se, että löydettäisiin tällainen corporate treasurer, joka investoisi näihin. Olen keskustellut tällaisten järjestöjen edustajien kanssa, mutta ketä nämä ihmiset ovat? Jos voisitte auttaa minua löytämään jonkun, joka todella, siis joku aito ihminen, joka käyttää näitä, olisi hyvä saada hänet pöydän pöydän keskusteluun varjoesittelijöiden kanssa, koska näin saisimme selkeästi lisää tietoa keskusteluihin. Ja minulle on sanottu monet kerrat, että nämä rahamarkkinarahastot ovat yrityksille elintärkeitä ja vuoropuhelu varmasti näitä asioita käytännössä hoitavien kanssa olisi suureksi avuksi. Kollegat ovat puhuneet monista yksityiskohdista täällä, vihreät erityisesti. Mielelläni keskustelen näistä ajatuksista, joita ehdotatte, mutta kuten sanoin, tällä hetkellä tarkastelen kaikkia kolmea neljää vaihtoehtoa tässä, joita meillä on pöydällä. Ja kunhan pyörän pöydän keskustelu on käyty, niin luon sitten pohjan, jolta voimme keskustella. Kiitos oikein paljon kommenteista. Mielelläni teen kanssanne yhteistyötä. Kiitos Niina. Eli aikataulusta vielä tar- miettinnän tarkastelu joulukuun alussa ja 11. joulukuuta käydään läpi tarkistukset. 21. tammikuuta äänestys Ekonissa 23. ja 4. helmikuuta täysistuntoäänestys maaliskuun kakkosessa. Kiitos. Sitten viimeinen kohta esityslistalla verotusta käsittely vuotuinen kertomus. Puheenvuoron saa tässä välittävä esittelijä Eva Kaili SD-ryhmästä. Eva. Thank you. I... Kiitos. tervetuloa tähän ensimmäiseen keskusteluun verotuksen vuosikertomuksesta. Totta kai viime viikon kuulemisten jälkeenkin se on saanut uutta merkitystä, vaikka ryhmillä erilaisia kantoja verotuskysymyksillä on vakuutunut, että enemmistö meistä kuitenkin on samaa siitä, että tästä voitaisiin eteenpäin päästä nopeammin ja tehokkaamminkin. Olisimme ehkä pystyneet parempaan, siitä olemme kai samaa mieltä ja kiitos Pierre Moskovisille rohkaisevista sanoista verotuspyrkimyksistä tulevassa komissiossa. Paitsi että kuulemisessa kuultiin komission jäseniä, niin siellä kuultiin myös ajatus siitä, että meidän täytyy saada aikaan muutosta. He esittivät myös täytäntöönpanomahdollisuuksia, jotta tämä olisi jotenkin yhtenäisempää sosiaalisestikin ja yritysten kannalta hyväksyttävämpää. Väistämättä tässä on mukana myös siirtyminen monoliittisesta, tiukasta äh, rahapolitiikasta, joka nyt ei ole kovin menestyksellistä, jossa lisätä nimenomaan sijoittajystävällisempään politiikkaan, niin että mukana on myös finanssisopeutuksia ja mukauttamista. Me olemme iloisia tästä uudesta suunnasta, kun ajatellaan niitä katastrofaalisia tapahtumia, myös viipeiden takia, mutta edelleen muutosta tässä peräänkuulutetaan. Toivottavasti muutosvastaneita ei kuitenkaan ole kovin paljon. Meidän finanssilähestymistavassamme ei päästä eteenpäin, ellei mietitä myös kattavaa veropolitiikkaa. Sen on oltava reilumpaa, kasvumyönteistä, kunnioittain myös omaisuus, omaisuuden oike, omistamisen oikeutta. Myös yrittäjyyttä täytyy tukea. Tämä edellyttää tietysti verojärjestelmää, jossa vero taakkaa siirretään, että voidaan työväestön heikompia ja pienyrittäjiä tukea. Ja niin, että suuret yritykset ja omistajat voisivat olla rankemman verotuksen kohteena jotta voidaan varuutta luoda. Meidän täytyy osata asiat tärkeysjärjestykseen, jotta voidaan valvoa monikansallisia yrityksiä, jotka pakoilevat verotusta. Jos ajatellaan teknisiä kysymyksiä, niin sen rinnalla täytyy miettiä myös eettisiä kysymyksiä, kun ajatellaan yhteistä verotusta. Toivottavasti pääsemme yksimielisyyteen ainakin lähtökohdista. Valitettavasti on aina jotkut, jotkut osa kaipaavat vielä työstämistä tässä kertomuksessa. Veropetoksia ei voi sivuttaa. Se on hyvin tärkeää siellä edelleen. kiertokin on tärkeässä asemassa. Verosuunnittelu, veroparatiisit myös EUn sisällä. Niihin on puututtava tehokkaasti. Tämä täytyy olla tärkeällä siellä myös tämän vuoden kertomuksessa. Toivottavasti viimeistä kertaa. Meidän täytyy nimittäin päästä merkittävästi eteenpäin muissakin tärkeissä kysymyksissä, jotka odottelevat ratkaisua. FTT, yhdenmukaistettu yhtiöverot, pohja, energiaverotus, tiedonvaihto, maakohtainen raportointi ja sitten pankkisalaisuus. Tässä vain suuntaa vähän sen pohjalta, mitä kollegat viime kaudella tekivät, ja nyt siltä pohjalta me jatkamme. Me keskustelemme näistä asioista ja muistakin tuottavasti ja käytännönläheisesti, jotta saadaan aikaan yhteyden kantaa. Odotan nyt mielenkiinnolla kollegojen panosta. Katsotaan, mikä heidän mielestään on tärkeintä ottaa mukaan tähän mietintöön. Muistuttaen kaikille vielä Pierre Moskovisin lausunnoistakin, että ehkä meillä on nyt viimeinen mahdollisuus Euroopassa. Te osoittaa, miten tärkeää tämä on ajallisesti. Pidetäänkö tämä mielessä, kun tätä teemme? Puhuin lyhyesti, koska aikaa ei ole. Ja aikaa varmasti on myöhemmin kyllä keskustelua varten. Kiitos. Thank you. Kiitos kansanpuolueesta varjosittelijä Dimitrius Stolojan. Președinte, sigur că multe probleme. Kiitos puheenjohtaja. meillä on tämä vuotuinen kertomus jäsenmaiden verotuksesta – Ja tässä minä panisin painon kuitenkin nykytilanteelle. Liittyen verotietoihin on esimerkiksi kiertoon, kuin myös aktiivinen, erittäin aggressiivinen verojen välttely – ja tärkeää on katsoa, miten jäsenvaltiot ovat reagoineet komission suosituksiin. Mitä täytyisi muuttaa veropolitiikan alueella, esimerkiksi vähentää työn verotusta. Lukuisat EUn jäsenvaltiot kohtaavat erittäin erittäin korkean työverotuskiilan. Me toivomme, että valtavarainministerit saisivat huomenna viinakin aikaan sopimuksen automaattisesta tiedonvaihdosta jäsenvaltiossa syntyneistä tuloista ja toivoisimme, että tämä tiedonvaihto parantaisi tilannetta, mutta valitettavasti voimme todeta, että asiat etenevät aika hitaasti. Monilla jäsenvaltioilla on kahdenvälisiä sopimuksia, mutta tämä ei etene kauhean nopeasti. Sveitsillä esimerkiksi on vain kaksi kahdenvälistä sopimusta liittyen yritysten ja kans- EU-yritysten kansalaisten verotietoihin, joilla on tili verossa, tai jotka saavat muuten tuloja Sveitsistä on kaksi sopimusta Itävallan ja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa, mutta suuret maat, kuten Ranska, Espanja ja muut, eivät saa aikaan sopimuksia Sveitsin kanssa. Neuvottelut eivät etene, emmekä voi hyväksyä e, sitä, että etenemme veronkierron tällä tavalla. Euroopan kansalaiset haluavat poliitikot vihdoinkin vastuuseen ja etenemään nopeasti. Ja sitten nämä aggressiiviset veron välttämiskeinot. Siellä tapahtuu edistystä erityisesti OECD parissa. Ongelma on erittäin vakava. Enpä kerro esimerkkejä nyt omasta maastani, Romaniasta, jossa meillä on yrityksiä, jota kans, monikansalliset yritykset perustavat. Ja ne tekevät tappiota joka vuosi, mutta jatkavat toimintaansa, eikä niitä ajeta alas. Minkä takia? Koska tässä on jotain, josta me emme saa tietää. Nämä monikansalliset yritykset toimivat toiminta-alueella, ne tekevät verojen ja tulojen suhteen asioita, joista meidän pitäisi saada lisätietoa ja vilpittömästi Euroopan parlamentissa pitäisi tukea selkeästi. Kehittyneiden maiden ryhmää, joka pyrkii vuodessa 2015 pyrkii velvoittamaan yritykset esittelemään tulonsa ja veronsa seurattavasti ja näin maittain niissä maissa, joissa niillä on toimintaa. Tuolleen siis tekemään yhteistyötä varjoesittelijänä, jotta päästään tulokseen. Thank you. Kiitos. Ja nyt ECRstä herra Sampo Terho. Thank you, Chair. I have only... Kiitos puheenjohtaja. Ihan lyhyet kommentit tässä vaiheessa. Me haluaisimme tähän mietintöön sitä, että painotettaisiin kolmea keskeistä verotuksen aihetta. Ensinnäkin meistä olisi parempi, että keskityttäisiin siihen, että verotus on edelleen lähinnä kansallista toimivaltaa. Kuitenkin toiseksi pitäisimme hyvänä EU-tason yhteistyötä ja koordinointia silloin, kun voitaisiin konkreettisesti vastustaa veropetoksia ja veronkiertoa. Vaikka kolmanneksi verotuspolitiikka on kansallista toimivaltaa, olemme valmiita keräämään tietoa kautta EUn, jotta voitaisiin nähdä parhaat käytännöt ja antaa jäsenvaltioille mahdollisuus vaihtaa parhaita käytäntöjä, jos näin haluavat. Ei muuta tällä hetkellä. Mielelläni teen yhteistyötä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. No. Kiitos. Aldesta. Kora. Thank you, Chair. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti minäkin. Aldelle verokierron ja veroparatiisien, veropetosten torjutaan erityisen tärkeällä siellä. Haluamme, että kansalaiset yritykset voivat toimia samoin toimintaedellytyksin kansainvälisillä markkinoilla avoimesti hyvien periaatteiden pohjalla. Ei ole kyse pelkästään, että noudattaa lain kirjainta, vaan myös lain henkeä. Kansalaisten ja isänvaltioiden etujen mukaista on estää ihmisiä kiertämästä verotusta. Haluamme korostaa enemmän täytäntöönpanoa verotuksessa. Porsaanreijät verosuunnittelussa on tukittava sen takamiseksi, että suuret monikalaiset yritykset maksavat oman osansa, kuten muut kansalaiset ja pk-yrityksetkin. Haluamme välttää kilpailun vääristämistä. Se vie pohjaa kasvulta yrityksessämme. Haluamme hyvää investointi-ilmastoa luoda kansan jäsenvaltioiden verolainsäädännön täytyy olla johdonmukaista ja avointa. Emme vastusta verokilpailua. Parempi, että verokanta on alhaisempi. Viittaa myös siitä, että työn verottamisen sijaan pitäisi kulutusta verottaa. Nyt tarvitaan nimenomaan työpaikkoja, siksi tämäkin on tärkeä toimenpide. Odotan kovasti yhteistyötämme yhdessä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Varmasti tässä on iso urakka edessä. Kiitos. Kiitos. Guesta ja Viegas. Bon, uh, eh, esta discussão tem que partir da, da realidade concreta em que nós estamos a viver. Meidän täytyy pohjata tämä todellisuudelle. Kaikkialla julkisen sektorin talous vakaant, vakiutuu, vaka, sitä vakautetaan ja vaikutukset aina lankevat samalla ihmiselle työntekijöille, koska tulovero ja arvonlisävero ovat helpompia keinoja ja ne kohdistuvat sinne. Ja siitä meidän täytyy lähteä säästöpolitiikka lankeaa pääasiassa työntekijöiden maksettavaksi. Ja meillä on EU:ssa malli, jonka ykkösprioriteetti on pääoman vapaa liikkuvuus. Mitä pidettiin prioriteettina? Koska tämä helpotti veropetoksia ja veron suunnittelua. Tämä pitäisi olla prioriteettini. Ja tämä sanottu olen samaa mieltä kanssa, mitä on sanottu. Kaiken sen kanssa, mitä viime viikkoina on sanottunut. Meidän täytyy nyt nämä kauniit puheet saada muuntaa tekoihin. Meidän on nyt taisteltava veronkiertoa vastaan perehtyä veroparatiiseihin. Niitä on EU-sakin. Ja jos niistä ei puhuta, niin turhapä tässä on sitten jutella verokierron tai välttelyn tiimoilta. Meidän pitäisi esimerkiksi omaksua ekoverot verot, joilla pyritään korjaamaan kielteisiä ulkoisvaikutuksia. Eli Tobin verot, jossa verotetaan rahoitustransaktioita ei ainoastaan negatiivisten ulkoisvaikutusten vuoksi, vaan jonkinlaisen verotuksen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta myöskin. Hyvähän nämä kysymykset on esittää. Ne ovat tuttuja, mutta nyt on ryhdyttävä toimiin. Vihreistä Olkaa hyvä. Thank you. For me... Kiitos. Minusta yksi myönteisempi seikka kuulemisesta herran Moskovitsin kanssa toisessa viikolla oli se, että hän selkeästi otti kantaa siihen, että on paremmin, tärkeää paremmin säädellä verotusta. Hän oli yhteistyöhön valmis ja valiokunnassa ilmeisesti olemme samaa mieltä kaikki, että tämä on prioriteetti. Toivon, että voimme ottaa nyt myönteisiä edistysaskeleita lähivuosien aikana, jotta saadaan puheiden lisäksi tekoja. Vihreiden osalta vero on se hinta, jonka maksaa sivistyneessä maailmassa asumisesta. Pitäisi luopua ajatuksesta, että siinä on jotain hienoa, jopa ihailtavaa, että välttelee veronmaksua. Oli hienoa, että herra Moskovitsi myös puosi finanssitransaktioveroa. Se on ollut vihreiden prioriteetti. Oli hienoa nähdä, että finanssitransaktioverosta pyrittäisiin maksamaan ilmaston puolesta tehtävää työtä. On hienoa, jos finanssitransaktioveroa laajennetaan niin, että otetaan huomioon osakkeet ja muut, eli laajennetaan soveltamisalaa ja tehdään vaikeammaksi se, että rikotaan tätä sääntöä. Näin saadaan enemmän rahaa niille tärkeille hankkeille, jotka on jo nimetty tai identifioitu. FTTtä toivon tuettavan. Tulen itse maasta, joka ei tue sitä tällä hetkellä. Toivoisin, että muut maat tulisivat tähän mukaan, jotta unioni kokonaisuudessaan voi tätä veroa käyttää. Tuntuu siltä, että ollaan pitkälti samaa mieltä näistä kahdesta seikasta ja toivon, että edistystä tapahtuu. Vihreinä mekin keskitymme siihen, että on huolehdittava siitä, että yritykset eivät voi valita alhaisimman yritysverotuksen toimipaikkaa. On tärkeää, että huolehditaan siitä, että on riittävä infrastruktuuri, jotta yritykset, mutta myös kansalaiset voivat nauttia olostaan. Lisäksi pitää ajatella tapauksia, joita on tehty kilpailulainsäädännön osalta. Jos ajatellaan Nakkorin sopimuksia esimerkiksi yhdistyneessä kuningaskunnassa, Luxemburgissa tai muualla, meidän on vastustettava näitä jäsenvaltioiden kahdenvälisiä verotussopimuksia, joilla rikotaan sisämarkkinoiden perusperiaatteita. Tämä haittaa meidän kaikkien asemaa. Haluaisimme yhdistää tämän myöskin Pariisin ilmastoneuvotteluihin ja kiinnittää jälleen huomio siihen, miten tärkeitä olisivat ympäristöverot. Erityisesti hiilivero mielestäni se on samassa lisää uskottavuutta niin, että hinnoitellaan hiili realistisemmin maailmanlaajuisesti. Mitä yksittäisiin veroihin tulee, me ajaisimme sitä, että vaihdetaan tietoa, automaattinen tiedonvaihto – lisääntyy. Tämä liittyy direktiivin hallintovirkamiesten yhteistyöstä. Näin voidaan puuttua paremmin veroparatiiseihin, kuten Luxemburgiin ja Sveitsiin. Mielelläni teen yhteistyötä muiden varjoesittelijöiden kanssa, jotta voidaan huolehtia siitä, että verotuspolitiikka toimii kansalaisten eteen hyvin toimivilla sisämarkkinoilla. Kiitos. Kiitos. EFDDstä seuraava E, eli esittele uudelleen loppukommentit. Well, I think, uh... Ensiksi kiitos kommenteista. Me jäämme samanlaisia näkemyksiä ja voimme työskennellä näiden aiheiden parissa lähikuukausina ja toivottavasti tehokkaammin kuin tähän mennessä. Olemme ratkaisevassa vaiheessa meidän on ratkaistava näitä kysymyksiä. Kaikki odottavat tätä mietintöä. Meidän täytyy uutta politiikkaa laatia Euroopan parlamentista lähtee, joten kiitos ja puhutaan, palataan asiaan hyvin pian. Uh, we have, uh... Me olemme nyt käyttäneet neljä varatun aikamme. Vast floor during... Olen pyytänyt puheenvuoroa. Mutta tiedätte, mitkä säännöt ovat. Siis meillä on keskustelua puhujaluettelos aikaa on, mutta tähän menee nyt enemmän aikaa. Äänestyksissä jo, eli me joudumme päät... Okei. Okay. So Selvä. Näin päät päättyy meidän kokouksemme valiokunnassa. Päätämme siis kokouksen. Samassa salissa meillä on myös valmisteleva kokous Ekon jäsenille EKPn omaisuuserätarkastelun osalta. Meillä on arvo ulkopuolelta tulevia puhuja myös. Me valmistelemme siis tätä Pari minuutin päästä kai. Sorry, sorry.